syytettyjä vastaan, jotta he pääsisivät oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ilman lykkäyksiä. Kiitoksia. Dank, Frau. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen Manaki. Kuusi päätöslauselman luonnosta on jätetty. Keskustelu aiheesta päätyy tähän. Äänestys toimitetaan tuota pikaa. Nyt siirrymme äänestyksiin kuudesta Bangladesin tilanteeseen liittyvästä päätöslauselmaluonnoksesta. Arvoisa edustaja Lohbiilan työjärjestyspuheenvuoro. Niin, yksi virhe pitää korjata ennen kuin Bangladesh päätöslauselmasta puhuta kohta J. Siellä lopussa sanotaan, että vuoden 2001 ja 2005 vaalien jälkeen 2005 ei järjestetty vaaleja ja toivoisin, että tämä, nämä sanat ja 2005 poistetaan ennen kuin tästä äänestetään. Riittääkö kollegoilla muisti? No, äänestetään vielä tästä jiistä myöhemmässä vaiheessa, jos kukaan ei tätä vastusta. No niin, kohta neljä, alkuperäinen teksti, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Kohta viisi puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty 13, tarkistus 1, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Edustaja Tain. Ja, entschuldigen Sie, ich habe... Pyydän anteeksi, että puhun nyt. Tämä uusi äänestyskorttini ei toimi. Tässä äänestän puolesta ja loppuäänestyksessä myöskin puolesta. Valitettavasti minulla ei ole nyt mahdollisuutta hakea uutta korttia. Tämä kortti ei toimi tässä eikä muissakaan laitteissa. Ehkä se johtuu siitä, että aamulla äänestin toista korttia käyttäen. Ehkäpä teidän korttinne on vielä jossain toisessa laitteessa. Silloin yleensä uudet kortit eivät toimi. Äänestys on vielä auki. Päätän äänestyksen tähän. Äänestys sulkeutuu. Können wir die Abstimmung schließen? Voitaisiinkohan äänestys päättää? Der Antrag ist abge- Hylätty. Kirjaamme, että Tain halusi äänestää. Nun zu dem Erwägungsgrund. Johdanto-osan kappale J muutetussa muodossa, kuka voi sen hyväksyä? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys muutetusta päätöslauselmatekstistä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme äänestämään kuudesta päätöslauselman luonnoksesta äänestys. Kiinnostuksen kohteena Irak-vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien ahdinko. Meillä on viiden ryhmän yhteinen päätöslauselma luonnossa ja tästä äänestetään nyt kohta kuusi alkuperäinen teksti, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi kohta kymmenen jälkeen puolesta vastaan tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa kohdan kymmenen jälkeen vihreiden esittämä tarkistus kakkonen Puolesta äänet vasta-äänet täytyneen tarkistaa myös tämä äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty myös tämä. Sitten osa kappale B, ensimmäinen osa, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen tästä muutetusta päätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi tyhjä ääni, muutoin kaikki ovat äänestäneet tämän puolesta. Näin siirrymme äänestämään viidestä päätöslausuman luonnoksesta aiheena Arafat Jaradatin tapaus ja palestinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa. Alkuun EPPn päätöslauselma luonnos. Nyt siirrymme nimenhuuto äänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. hylätty tasaäänin. Sitten yhteinen neljän ryhmän laatima päätöslausumaluonnos. Kohta viisi, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, Kun äskenkin oli näin tiukka äänestys, niin nyt äänestetään tästä toisesta osasta saman tien koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. tyhjä Samoin lukemin hyväksytty kuin äskenkin. No, tarkistetaan. Kolmas osa, kohta kahdeksan, kone on, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No vielä suurempi enemmistö. Sitten kohta kymmenen ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. No tarkistetaan vielä tämäkin. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tarkistetaan. Tämäkin koneäänestys alkaa kohta 11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tämäkin. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Muutettu teksti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 32-29. Näin voimme päättää kokouksen pöytäkirja esitetään seuraavan istuntokauden alussa hyväksyttäväksi, mikäli ette vastusta, niin tämänpäiväiset hyväksytyt päätel, päätöslauselmat välitetään eteenpäin